Ja colleagues. Kollegat. Pyytäisin teitä istutumaan. Aloitamme talouspoliittisen vuoropuhelun ja keskustelun vuotuisesta kasvuselvityksestä ja ohjausjaksoon liittyvistä asiakirjoista vieremme kanssa täällä Valdisen Dobrovskis. Hän on eurosta ja sosiaalista vuoropuhelusta vastaava komission jäsen ja varapuheenjohtaja. Sitten Rolla Taisen, työllisyysvaliokunnan työllisyysasioiden komissaari ja sitten Moskovici komissaari, joka vastaa työllisyydestä, joka vastaa talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulleista. Tervetuloa tähän Ekonin ja Emplin yhteiseen kokoukseen. Want one because of... Tämä on tärkeä kokous. Vuotuinen kasvuselvitys on siitä merkittävä, että se aloittaa Euroopan hallinnoinnin ja eh, talouden hallinnoinnin jakson, tämän eurooppalaisen EU-ohjausjakson, mutta tällä kertaa se on erityisluonteinen ottaen huomioon yhä päällä olevat taloudelliset vaikeudet Euroopassa. Ja myös siitäkin syystä, että tämän ensimmäinen, tämän uuden komission vuotuinen kasvuselvitys. Arvostamme komission ponnisteluja ja sitä, että tämä asiakirja nyt selkeästi talouspoliittisesti poliittinen strategia-asiakirja enemmän kuin pelkkä selvitys, katsaus. Tämä voidaan ottaa aivan tähän makrotaloudellisen paketin ytimeen. Ja tavoitteena on antaa johdonmukaisuutta kokonaisuudelle. merkittävästä investointisuunnitelmasta on jo kerrottu, rakenneuudistuksesta ja kasvuystävällisestä finanssipoliittisesta vastuusta, joka perustuu eriyttämiselle ja sisäisen kotimaisen kysynnän rohkaisulle. Tähän liittyy myös varoitusmekanismi eli Ähm, alijäämien menettely on myös merkittävässä roolissa sekä yhteinen työllisyyskertomusluonnos. Olemme nyt täällä kuuntelemassa tätä talouspoliittista strategiaa uudelta Junckerin komissiolta ja keskustelemme siitä myös siksi, että olemme sitä mieltä ja olemme aina aikaisemminkin EU-ohjausjakson käyttäjänotosta alkaen olleet sitä mieltä. Tosin nyt meillä on tämä uuden luonteinen vuotuinen kasvuselvitys, joka on enemmän suuntautunut talouspolitiikkaan. Ja näin ollen Euroopan parlamentin osallistuminen tähän prosessiin on vielä merkittävämpää, niin kuin olemme aina ajatelleet. Meillähän on täällä myös mietintö, jonka esittelijänä oli tuolloin Meppi Taisen, joka nyt onkin niin komission jäsen, ja jolla otettiin käyttöön eu johjausjakso Nyt on aika tullut aloittaa konkreettinen työ. Tarkoituksena on ottaa myös vahvemmin mukaan kansalliset parlamentit. Toivotamme tervetulleeksi tämän parlamentaarisen viikon, joka liittyy vuotuisen kasvuselvityksen. Tällainen meillä on tulee tänä vuonna ja ensi vuonnakin tietenkin. Ja talouspoliittinen vuoropuhelu tarjo- tarjoaa mahdollisuuden esittelijälle ja varjoesittelijöille, jotka vastaavat EU-ohjausjaksosta, keskustella teidän kanssanne ja laatia sellaisen asiakirjan, jonka myötä toivomme pystyvämme vaikuttamaan ohjausjakson eh, ensi vaiheisiin keväällä neuvoston kokoontuessa. Tässä kaikki. Tässä vaiheessa annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle Valdis Dombrovskis, varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Uh, uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kunnianarvoisat Euroopan parlamentin jäsenit. Ensiksi haluaisin komission puolesta kiittää tästä mahdollisuudesta käydä talous- politiikan vuoropuhelua ja tässä talous- ja työllisyysvaliokuntien yhteisessä kokouksessa ja tämä käsittelee makrotalouden hallinnan menettelyjä osana Euroopan talous- talouden ohjausjakson kauden alkua. Minna Pieri ja Marian esittelemme parlamentille Euroopan 2014 makrotalouden hallintapaketin. Joitakin paketin piirteitä on jo esitelty. Parlamentissa Juncker ja Katainen tekivät sen viime viikolla. Tämä koski tätä kunnianhimoista Euroopan investointisuunnitelmaa ja komission ehdotusta sitä, siitä, miten investointeja helpotetaan. Ja se heijastelee myös yhtä 2015 vuotuisessa kasvuselvityksessä käsiteltyä prioriteettia, eli investointien elvyttämistä, rakenteellista uudistusten jatkamista ja vakaata budjettipolitiikkaa vastuullista budjettipolitiikkaa. 2015 vuotuinen kasvu selvitys aloittaa uuden ohjausjakson. Ja siinä on merkittäviä politiikkatavoitteita, joilla pyr- pyritään vahvistamaan talouskasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa. Ja tämä on esittelemiemme politiikka-asiakirjojen perusteema ohjausjaksolla. Olemme ottaneet myös herra Debakkerin äskettäisen mietinnön huomioon – Tämä liittyy siihen, miten ohjausjaksoa voidaan edelleen parantaa. Siinä on jotakin ideoita, joista voimme keskustella ja joita voimme kehittää. Joka tapauksessa komission aikomus on pyrkiä virtaviivaistamaan ohjausjaksoa. Mietimme, miten lähes semmin virtaviivaistaisemme budjetin seurantamenettelyjen makrotalouden hallinnan kanssa – ja miten yhdessä pyrimme siihen, että nämä asiakirjat ovat osa yhteistä strategiaa ja pyrkivät yhteisiin tavoitteisiin. Vuotuisen kasvu, selvitykseen ja varoitusmekanismin ja osana ja miten komissio pyrkii ottamaan sosiaaliset indikaattorit enemmän huomioon tässä prosessissa paremmin, ja Marian puhuu tästä vähän lisää. On ihan selvää, että kasvun ja työpaikkojen luomisen vahvistamiseksi meidän täytyy työskennellä yhdessä EU-tasolla ja alueellisella tasolla. Meillä on yhteiset vastuut, ja odotan myös läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi, jonka uskoakseni kaikki jaamme. Ja sitten tämä perustava talousanalyysi liittyen näihin ehdotuksiin. Olemme ylittäneet talous- ja finanssikriisin huipun, mutta valitettavasti ää, elpyminen on vielä haurasta – äskettäiset Eurostatin työttömyysluvut osoittavat myös tämän. Työttömyys on vielä korkealla, 11,5 prosenttia. Kaamme vielä kriisin sosiaaliset seuraukset. Kriisin jälkeen näemme, että talouden elpyminen on ollut heikompaa Euroopassa kuin muissa merkittävissä talouksissa, kuten Yhdysvalloissa. Ja uskomme, että tämä heijastaa myös talouksemme rakenteellisia heikkouksia, mukaan lukien työmarkkinoiden jäykkyyksiä, tuotemarkkinoiden jäykkyyksiä. Also investment in innovation is not, uh... Ja tämä johtuu siitä, että innovointi ei riitä työtalouden keittä kasvun ylläpitämiseen. Monilla EU-maissa merkittäviä makrotalouden epätasapainoja – Tämä on myös yksi syy EU-jäsenmaiden kehitysten eroissa, jota näemme nyt. Vaikka talous elpyy voimakkaammin jossakin maissa, tämä on paljon heikompaissakin toisissa. Tämä eivät ole ainoastaan uutisia, joiden vuoksi meidän pitäisi olla varovaisia. Tässä on myöskin myönteisiä uutisia ja jotkut ennusteet osoittavat, että ensi vuonna ensimmäistä kertaa kriisin jälkeen odotamme talouden kasvua kaikissa 28 EU-jäsenmaassa. Se on myönteinen kehitys. ensimmäistä kertaa kasvaa kaikissa EU-jäsenmaissa. Ja odotamme tämän kasvun vahvistuma 2016. Sitä huolimatta tämä matalan kasvun, matalan inflaation ja korkean työttömyyden yhdistelmä, sen pitäisi olla päähuolenaiheemme. Ja sen pitää tarttua makrotalouden hallintavälineissä. Investointisuunnitelma on yksi näistä elementeistä, mutta niihin täytyy liittyä myös rakenneuudistuksia ja vastuullista budjettipolitiikkaa. Samaan aikaan meidän täytyy tarkastella talouden kysyntä- ja tarjontapuolta. Yksi alueesta, jota komissio ehdottaa liittyen rakenneuudistuksiin. EU-tasolla tämä tarkoittaa EU-yhteismarkkinoiden syventämistä ja säätelyä, joka auttaa kilpailukykyä eikä hiilitä sitä. Me myöskin pyrimme kohti digitaalisia sisämarkkinoita, joka vahvistaa kasvua. Pyrimme myös uudelleen organisoimaan Euroopan markkinoita Euroopan energiaunioniksi. Mutta pääpaino rakenneuudistuksessa on yhä jäsenmaissa. On enemmän, vielä paljon tehtävää työmarkkinoiden palvelumarkkinoiden uudistamisessa ja julkisen hallinnon uudistamisessa. Nämä ovat alat, joissa yritykset kehittyvät ja luovat työpaikkoja, laatutyöpaikkoja. työpaikkoja kohtuullisia työpaikkoja. Marian puhui näistä kehityskuluista työllisyyden alueella parissa minuutissa. Toiseksi vastuullinen budjettipolitiikka. Viime vuosia on leimannut äh, rahoitusvakaus. Tänä vuonna ensi vuonna me odotamme täysin neutraalia budjettitilannetta. Eli, eli se vaatii, että fiskaalipolitiikka pysyy neutraalina. Sen enempää budjetti elvytystä kuin säästöpolitiikkaa ei esiin. Tilanne ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa, mutta kokonaisuutena Euroopassa tämä neutraalia tilannetta. Ja tähän kuuluu sopeutuva rahapolitiikka, joka myös helpottaa – kasvua. Että on tärkeää keskittyä kansallisten budjettien kompositioon. Meidän mielestä pitää ää, tukea kasvua ja siirtää menoja investointien suuntaan ja siirtää verotusta pois työverotuksesta. Kun puhumme talouden hallinnasta, Meillä on sixpack ja Tupac osana uutta hallinta arsenaalia. Jäsenvaltiot yhä tunnistavat makrotalon makrotalouspolitiikan yhteisen huolenaiheena, niin kuin talousvaluutta on, ja se pitäisi ollakin. Ja osana uusia paketteja olemme julkistaneet Sixpackin ja Tupackin arviot, ja Per varmasti puhuu yksityiskohtaisemmin niistä myöhemmin. Ja sitten ostaa äh, budjettisuunnitelmat. Äh, mikä suunnitelma ei ole vakavasti Sixpackin ja ka- kasvusuunnitelman sääntöjen vastaista? Se, mitä ne ole annettu takaisin? Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi ok. Meillä on vielä joukko jäsenmaita, jossa vaarana on kasvoja vakaus sopimuksen rikkominen. Näemme myös korkeat julkisen sektorin velkataakkaa, joka estää kasvua joukossa jäsenvaltioita. Joten meidän täytyy jatkaa työtä vastuullinen budjettipolitiikka ja, ja julkisen velan kestävyys. Ja sitten, sitten komissio yleinen lähestymistapa valtioiden suuntaan. Tiedätte, että komissio on päättänyt antaa enemmän aikaa ja se valtiolle, jossa vaarana on vakaus- ja kasvusopimusten rikkominen. Ja tämä liittyy niihin sitoumuksiin, jotka on kirjeissä todettu, Ranskalle, Italialle, Belgialle on tämä viesti lähetetty. On tärkeää, että jäsenvaltiot ää, pitävät kiinni sitoumuksistaan ja komissio palaa näiden sitoumusten arviointiin keväällä kaikilla politiikan ja makrotalouden hallintaoptioiden suhteen ja kaikki optiot ovat auki. Ja lopuksi vielä hahmottelen Euroopan komission pääprioriteetit täällä ohjausjaksolla. Talouden kasvun helpottaminen, työpaikkojen luomisen helpottaminen, rahoitusvakauden ylläpitäminen. Joudutamme myös hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Me luotamme tehdä, että pidätte yllä paineita että täytäntöönpano jatkuu EUn ja kansallisella tasolla odotamme mielipiteiden vaihtoa ja läheisempää yhteistyötä ja saatamme Eurooppaa saavuttamaan kastavaa, kestävää kasvua ja työpaikkojen luontia. Thank you very much to West President Dom- Kiitoksia varapuheenjohtaja Dombrovski. Seuraavana komission jäsen Tyson. Thank you well, Kiitoksia puheenjohtaja. puhun äidinkieltäni. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät äh, parlamentin jäsenet. Nyt kun olen kuullut varapuheenjohtaja äh, Dombrovskisia, niin mm, kerron enemmän toimintamme kasvu- ja työllisyysaspekteista. Meidän taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteemme riippuvat tasapainosta, budjettiuskottavuuden, kunnianhimoisen investointipolitiikan ja rohkeiden rakennemuutosten välillä, ja minä haluaisin keskittyä tähän kolmanteen asiaan. Olette juuri kuulleet erilaista asiakirjoista, joita on olemassa. Meillä on myös äh, kertomus kasvusta ja työllisyydestä, ja äh, tämä kaikki osoittaa, että äh, uudistuksia tarvitaan. Meidän on vietävä nämä uudistukset läpi. Äh, työllisyydessä on tapahtunut parannusta, mutta työttömyys on vielä korkea. Jos katsomme lukuja, niin näemme, että äh, työttömyysluvut globaalisti ovat kasvaneet 10,8 10,1 prosenttiin vuodessa, mutta tämä silti tarkoittaa, että meillä on 2,4,6 miljoonaa työtöntä. Tämä siis perustuu syyskuun lukuihin. Jos me keskitymme tähän enemmän, niin sitten näemme, että nuorisotyöttömyys on vielä uskomattoman korkea. Parantusta on tapahtunut vähän yli 1,9 prosenttia, mutta silti nuorisotyöttömyys on 21,6 prosenttia, emmekä me voi hyväksyä sitä pitkän aikavälin työttömyys on hyvin korkea. Puolet työttömistä Euroopassa ovat pitkäaikaistyöttömiä, siis yli 12 miljoonaa ihmistä. Ja köyhyys tuloerot ovat kasvaneet joissain äh, jäsenvaltioissa kriisin alun äh, jälkeen. Ja Euroopan 2020 tavoitteita ei äh, tulla näin saavuttamaan, jos näin käy. Meillä on 20 miljoonaa köyhää Euroopassa. Ja useat jäsenvaltiot ovat tehneet hyvin paljon työtä viime vuosina, todellisia ponnisteluja on tehty, ja, mutta me emme saa pysähtyä, me emme saa levätä laakereillamme ja sanoa, että nyt kaikki on hyvin. Meillä on todellinen haaste, mitä tulee puolen miljoonan eurooppalaisen hyvinvointiin ja sosiaaliturvaan ja meidän täytyy parantaa heidän tilannettaan. Uusi komissio keskittyy viiteen selkeään tavoitteeseen. Ensimmäinen on se, että luodaan työtä ja tuetaan yrittäjyyttä. Tätä me halutaan tehdä investointisuunnitelman kautta, joka siis esiteltiin viime viikolla. Me haluamme vähentää työmarkkinoiden sirpaloitumista ja haluamme torjua harmaata taloutta työllistämisen taakka on siirrettävä muualle niin, että pystymme edistämään kasvua ja työllisyyttä. Meidän on investoitava pätevyyksiin ja koulutukseen niin, että nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys saadaan vähennettyä. Ja meidän täytyy uudistaa sosiaaliturvajärjestelmäämme niin, että lapsillamme ja lastenlapsillamme on tulevaisuus. Haluaisin myös lisätä, että kun on kyse uudistuksista, niin meidän ei pitäisi keskittyä vain työllisyysmarkkinoille sosiaaliturvaan, jos haluamme luoda uusia työpaikkoja. Jos haluamme saada aikaan parempaa yhteiskuntaa, meidän on tehtävä uudistuksia myös hyödykkeiden ja palveluiden suhteen, investoinnin laadun suhteen, eh, hallinnon laadun suhteen. Ja siksi meillä on tämä investointisuunnitelma, jota voidaan käyttää eh, investointien esteiden poistamiseen. Tässä taustalla äh, rohkaistaan myös, että jäsenvaltioilla ja Euroopan unionilla olisi vahva äh, työmarkkina vuoropuhelu, jotta varmistettaisiin, että kaikki jäsenvaltiot tukisivat näitä uudistuksia. Me komissiossa olemme yrittäneet ottaa mukaan kaikki työmarkkinaosapuolet Euroopassa Mm, aivan mandaattini alussa tapasin heitä ja haluamme lisätä yhteistyötä ja vahvistaa yhteistyötä heidän kanssaan. Ja nyt katsomme, miten voimme tehdä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa lähikuukausina ja miten voimme eh, heidän kanssa kehittää aloitteita. Hyvät jäsenet, on aivan selmä, että että työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat suurin ongelma, joka meidän taloudellamme tällä hetkellä on. Kasvava köyhyys ja työttömyys tarkoittaa, että yhteiskunnissamme on makrotaloudellisia epätasapainoja ja siksi uutta alkua tarvitaan. Meidän on päivitettävä sosiaali- ja työttömyysindikaattoreita ensi vuoden taloussuunnitelmassa. Herra Moskovici tulee tästä puhumaan enemmän, mutta se mitä yritämme tehdä on äh, luoda menetelmä, jotta nämä äh, makrotaloudelliset epätasapainot äh, saataisiin vähennettyä. Haluamme syvällisesti analysoida tämän tilanteen, perusteellisesti tarkastella tämän tilanteen jäsenvaltioissa, niin että meillä on äh, selkeä käsitys tilanteesta jäsenvaltioissa ja niin pystymme reagoimaan näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita edessämme on Euroopassa. Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että me olemme edistyneet hallinnossa ja teidän tuellanne, hyvät jäsenet, toivon, että pystymme edistymään kaikessa tässä. Kiitoksia. Kiitoksia Marian Taissenille. Seuraavana vuorossa Pierre Moscovici. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät edustajat. Puhun myöhemmin tänä aamuna näistä talousarvioluonnossuunnitelmista ja komission kannoista niihin, mutta nyt puhuisin varoitusmekanismia koskevasta kertomuksesta, jonka komissio viime perjantaina hyväksyi. Tästä puheenjohtaja jo puhuikin ja Valdis Dombrovskiskin siihen viittasi. Haluaisin nopeasti esitellä kertomuksen ja sen, mitä sitä seuraa ensi vuoden alkupuoliskolla. Ensinnäkin muistutan teitä siitä, että kertomus on lähtökohta vuotuiselle menettelylle, joka koskee makrotalouden epätasapainoa. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista epätasapainot, jotka vaikeuttavat jäsenvaltioiden talouden hyvää toimintaa tai koko Euroopan talouden toimintaa, ja jotka voisivat vaarantaa talous- ja rahaliiton hyvän toiminnan. Kertomuksen tarkoituksena on tunnistaa ne jäsenvaltiot, joihin makrotalouden epätasapaino voi vaikuttaa ja, ja tarvittaessa olisi siis ryhdyttävää talouspoliittisiin toimiin. Ja näitä maita varten pitäisi laatia perusteellinen tarkastelu varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa on tällainen alustava maalista ja vasta perusteellisen tarkastelun jälkeen komissio päättää, onko maassa olemassa epätasapainoa tai liiallista epätasapainoa. Tällä, tänä vuonna 16 jäsenvaltiota on valittu perusteellista tarkastelua varten 14 maassa. Tilanne johtuu viime vuoden perusteellisten tarkastelujen päätelmistä. Kroatian, Italian ja Slovenian tapauksessa perusteellisessa tarkastelussa katsotaan, onko aikaisemmin todettu liiallinen epätasapaino eh, tilanne parantunut vai onko se sama vai onko se pahentunut. Ja sitten kiinnitetään huomiota toimiin, joilla tilanta voidaan korjata Irlannin, Espanjan, Ranskan ja Unkarin osalta. On todettu mm, epätasapainoa, joka edellyttää päättäviä toimenpiteitä ja mm, tarkastelussa on arvioitava riskejä, joita liittyy näiden epätasapainojen säilymiseen. Sitten aikaisemmin on, tapa, on huomattu epätasapaino seuraavissa maissa. Belgia, Bulgaria, Saksa, Hollanti, Suomi, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta. Tarkastelussa määritellään, onko epätasapainoa edelleen ja missä nämä ovat jo korjattu. Tässä 14 maata, jotka olivat jo aikaisemmin mukana. Sitten ensimmäistä kertaa perusteellinen tarkastelu tehdään myös Portugalille ja Romanialle. Portugal, Portugali on saanut valmiiksi talouden sopeutusohjelmansa 2014 vuoden puolessa välissä. Se liittyy nyt tähän maaryhmään, johon sovelletaan tavanomaista seurantamenettelyä. Tässä kokonaiskatsaus. Ja nyt menen näihin perusteellisiin tarkasteluihin ja horisontaaliseen kehittelyyn. Ensinnäkin ulkoinen tasapainotus, se on vielä kesken velkaantuneiden maiden kanssa. Niillä on edelleen merkittävä määrä velkaa, vaikka vajetta onkin merkittävästi vähennetty. Toisekseen nähdään asymmetristä tasapainotusta netto velkojia maiden keskuudessa, joilla on pysyvää ylijäämää vaihtotaseessa. Tämä osoittaa kysynnän heikkoutta erityisesti investoinnin alalla. Niin kilpailukyvystä on sanottava, että monessa maassa suunta on hyvä. Sitten velan purkuprosessissa tilanne on heterogeeninen yksityisellä sektorilla velka velkamäärä on vielä hyvin suuri. Tämä heterogeenisuus liittyy inflaatioeroihin ja BKT-kasvuun ja se heterogeenisuutta on nähtävissä myös kiinteistömarkkinoilla. Sitten pankkijärjestelmä. Tästä hyvin lyhyesti ja liiankin lyhyesti totean, että yleisesti ottaen riskit ovat pienentyneet, kuten osoittavat kuten osoittaa tämä taseen läpivalaisuharjoitus, jonka EKP suoritti. On todettu myös, että luoton kasvu on heikkoa. Tämä johtuu luoton tarjonnan vähyydestä, joka liittyy tähän paineeseen, jota tulee velan purkuvaikeuksista. Ja sitten toisaalta se johtuu myös luoton pyynnön heikkouksesta. Investoinnit ovat heikkoja työllisyydestä ja sosiaalisista kysymyksistä. Taisen jo puhuikin ja olen oikein myönteisesti suhtannut tähän sosiaalisten indikaattoreiden käyttöön otaista. Olemme niitä investoinnit käyttäneet muutkin ja hyödyntäneet sosiaalisia indikaattoreita niin, että voidaan paremmin jakaa resurssit ja yleisesti sopeuttaa tuotantojärjestelmiä sosiaalisia näkökohtia tullaan vielä vahvistamaan tulevan kauden aikana perusteellisissa tarkasteluissakin. Aivan kuten Marian sanoi, sosiaalisen Mm, ulottuvuuden korostaminen talous- ja rahaunionissa on, on hyvin tärkeää, että pyrimme todella sitä vahvistamaan. Tästä kertomuksesta keskustellaan ECOFIN neuvostossa ja sääntöjen mukaisesti sen pitäisi muodollisesti hyväksyä päätelmät. Nyt minua kiinnostaa kovin kuulla palautetta Euroopan parlamentilta ja sitten riippuen siitä, millaisia keskusteluja neuvoston ja parlamentin ja euroryhmän kanssa ähm, käydään, komissio valmistelee perusteelliset selvitykset ensi maaliskuulle äh, uutta ohjausjakson varten ja sitten tulee nämä, nämä maakohtaiset ähm, suositukset ja päätös, joka koskee yli liiallisia epätasapainoja. Tämä päätös tehdään maaliskuussa tässä esittelyni koskien varoitusmekanismia koskeva kertomusta. Thank you, Pierre Moscovici. Kiitoksia, Pierre Moscovici. Nyt aloitamme ensimmäisen kysymys- ja vastauskierroksen. Ensimmäisenä Ekonin ja Empl-valiokuntien esittelijät kolme minuuttia ja sitten meillä on kahdeksan minuuttia kaiken kaikkiaan komission jäsenten vastauksen varten. Ensimmäinen puhuja Darius Rosati. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kolmea komission jäsentä esityksistään. Olemme on tärkeässä vaiheessa juuri vuoden 2015 prosessin alussa – harjoitus määrittelee ne ponnistelut ja toimet, joita ensi vuonna käytetään kasvun ja tapakoulumisen elvyttämiseksi Euroopassa. Minulla on kaksi kysymystä päivän vieraille. Ensimmäinen käsittelee näiden kolmen piilarin tasapainoa, eli sen investointiosa, vastuullinen budjettipolitiikka ja rakenneuudistukset. Kysymyksenä koskee näiden kolmen toimien alan suhdetta. Mikä on oikea tasapaino? Ja millä alueella tapahtuu eniten menestystä, millä vähemmän? Ja onko korrelaatioita makrotalouden tilanteen välillä – ja edistymisen kanssa kullakin alueella. Täsmällisemmin, onko mitään suhdetta rakenneuudistus ja hita edistymisen suhteen niissä maissa, joilla on vakavia epätasapainon riskejä ja vastuunsa budjettipolitiikan välillä? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen koskee sosiaalisia indikaattoreita. Ja tämä on lisäys tulostauluun mihin sosiaalisia indikaattoreita käytetään, kun tehdään arvioita. Hälytysmekanismi kertomuksessa mahdollisesti velkaantumista koskemassa, äh, äh tässä syventävässä tarkastelussa makrotalouden epätasapainossa on kynnysarvot, jotka laukea, voivat laueta missä määrin sosiaaliset indikaattorit ovat osa päätöksentekomekanismia, missä määrin ne ovat vain keinoja saada syvempää ymmärrystä makrotalouden tilanteesta. Kiitoksia. Seuraava puhuja, Sergio Gutierrez Prieto. presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kolmen komission jäsenen yhteistä alustusta täällä ohjausjakson puitteissa. nämä liittyvät kaikki toisiinsa, jossa on merkittäviä muutoksia Dombrovskin ja Moskovitsin kentällä, niin ne vaikuttavat merkittävästi Tysonin mahdollisuuksiin. Silloin voidaan vain lieventää, lieventää seurauksia ja toisinpäin nämä liittyvät toisiinsa vahvasti. On totta, että Tämä uusi ohjausjakso kuulostaa hyvältä. Näyttää siltä, että olemme todella muutoksen e, alussa makrotalouskysymyksessä nyt on vain pohdittava, ovatko nämä muutokset riittävän merkittäviä, jotta taantumasta päästään ja voidaan stimuloida kasvua ja luoda työpaikkoja, erilaisia työpaikkoja kuin tällä hetkellä Euroopan unionissa on tapahtunut. Siksi meidän on esitettävä itsellemme kysymys, koska täältä vuotuista kasvinselvityksestä puuttuu tiettyjä asioita. Täällä ei esimerkiksi näy sitä, että tänä päivänä makrotalouden epätasapainoissa suuri vaara on työ, työttömyyden mm, määrä, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden taso ja, ja riittävien palkkojen puute niin, että päästään irti köyhyydestä tai että, että, ty, että työstä saadulla palkalla köyhyydestä selvitän. Ei, täällä ei myöskään tuoda esille eri jäsenvaltioiden välisiä eroja, joista johtuvat myös erot kansanlaisten välillä. Tämä on makrotaloudellisesti merkittävä ähm, finanssipoliittinen äh, vastuu ja leikkauspolitiikka ovat vaikuttaneet tilanteeseen. Jos käytetään kaikki marginaalit, joita vakaus- ja kasvusopimuksessa on, niin eh, eh, meidän olisi otettava paremmin huomioon viime kauden puutteet, puuttui linkittyys alijäämän vähentämisen ja talouskasvuennusteiden välillä. Yhden teki komissio toisen jäsenvaltiot. Minä olen kolmatta kertaa mukana tässä keskustelussa ja komission, komission jäsen talouspuolelta sanoo aina, että ensi vuonna kasvamme yli yhden prosentin. Aina kun talousennusteita esitetään viimeisistä 20 19 on menty pieleen ainakin prosentilla. On tärkeää tehdä rakenteiden uudistuksia, että saadaan kilpailukykyä. Se on totta, mutta on tehty uudistuksia kilpailukyvyn eteen. Sen sijaan on vähän unohdettu sisämarkkinauudistukset ja energiamarkkinauudistukset. Olemme vain kiinnittäneet huomiota työmarkkinauudistuksiin ja vähentäneet palkkoja hirvittävällä tavalla, joka on aiheuttanut valtavasti eriarvoisuutta Euroopan unionissa. Kysymys kuuluu, onko komissio valmis korjaamaan tilanteen vuotosta kasviselvityksestä näin, että on arvioitu myönteisesti sitä, kuinka näitä työn yksikkökustannuksia on korjattu, mutta siinä ei huomioida sitä, että jossakin jäsenvaltioissa on ollut palkkadevalvaatio yli 15 prosenttia alaspäin alhaisimmissa palkoissa, ja tämä on aiheuttanut suurta eriarvoisuutta. Tuleeko komissio muuttamaan ja korjaamaan näitä tuomalla esimerkiksi vähimmäispalkan? Onko komissio valmis puhumaan työ, Euroopasta työllisyysvakuutuksesta tai vähimmäispalkasta? Onko komissio valmis kantamaan vastuunsa? Eight minutes. Eight minutes. Eight minutes Kiitoksia kahdeksan minuuttia kolmelle jäsenelle. Yhteensä ensinnä Dombrovskis. Okei, okay. Uh, uh, thank you for the... Kiitos kysymyksistä. Aloitan Rasaten kysymyksistä. Ensiksi näiden kolmen pilarin keskinäinen painotus. Kaikki kolme pilaria ovat tärkeitä. Emmekä ole asettaneet painotuksia niille, jos näin haluaa sanoa. koska ne ovat kaikki osa samaa yhtälöä. Uh, in terms of um, how actively we're working uh, uh, towards each of the pillars. Jokaisen pilarin suhteen olemme jo hahmotelleet tämän 315 miljardin investointiohjelman ja näemme myös tarpeen parantaa yritystoiminnan ympäristöä Euroopassa niin, että se helpottaa yksityistä investointeja ei ainoastaan tämän suunnitelman puitteissa – ei ainoastaan niin, että julkista rahaa tarjotaan osaan riskeistä, vaan pyrimme luomaan oloja, jotka kannustavat yksityistä sektoria investoimaan. Sitä rakenneinvestoinnit ovat tärkeitä, että tätä täytyy jatkaa, jos haluaa parantaa eu kilpailukykyä, sen kilpailukykyä, ja sitä myöten taata kestävää talouden kasvua ja työpaikkojen luomista. Tämä on tärkeä osa kasvua. Sitten vastuullinen budjettipolitiikka. Kuten sanoin, me odotamme laajasti katsoen neutraalia budjettien asemaa, mutta me tulemme jatkamaan – vastuullista budjettitoimintaa, ettei tulisi uusi luottamuskriisi, niin kuin viisi vuotta sitten. Ja, ja sillä oli erittäin vakavia seurauksia. Rakenneuudistuksia ja vastuullista budjettipolitiikkaa ei voi laiminlyödä pyrkiessämme kohti tal- talouden elpymistä. Sitten sosiaaliset indikaattorit, kuten on jo todettu, Olemme aloittaneet jo työn EUn sosiaaliseen ulottuvuuden vahvistamiseksi. Ja eh, työllisyyskertomuksen lisäksi näitä sosiaalisia indikaattoreita käytetään myös makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Marian varmasti puhuu enemmän sosiaaliindikaattoreiden käytöstä. Hän edistää niitä voimakkaasti. Ja sitten Jälkimmäinen puhuja kysymyksiä oli aika paljon. Ovatko suunnitelmat riittävän kunnianhimoisia? Koska tässä me tämä esitämme muotoisessa kasvukertomuksessa. Se on ensimmäinen askel, lisäaskelia tarvitaan. Tämä on tärkeää. Johdannossa ja totesin talouden kysyntä- ja tarjontapuolia täytyy ajatella ja näitä kolmea elementtiä. Ja ne täytyy täydentää toisiaan ja toiseen ja pyrkiä samaan tavoitteeseen. Sitten joitakin kysymyksiä liittyen joustavuuteen. Tämän parissa me työskentelemme komissiossa ja ensimmäisen vuoden alussa pyrimme esittelemään tiedonannon joustavuuden parasta käytöstä osana kasvu, ja vakaussopimusta, kuten jonkin sanoi, noi vähimmäispalkat on jotain, johon komissio on kannustanut jäsenvaltiota niin, että vähimmäispalkat asetetaan ää, äh, tuottavuuden kehitysasteen ja muutosasteen mukaisesti, mutta me emme pyri EU-tasoon vähimmäispalkkaan. Se on jäsenmaiden tehtävä talouden tilanteen mukaan. Sitten Maria. Voorzitter eh, ja best collega's. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minä käsittelen sitten enemmän eh, työllisyyttä ja sosiaalipolitiikan aspekteja. Ja voin vain korostaa sitä, mitä muut ovat sanoneet ja mikä myös implisiittisesti Äh, löytyy kysymyksistänne. Jos äh, haluamme parantaa työllisyyttä ja kasvua, meidän täytyy ähm, tarjontapuolta parantaa, meidän täytyy rohkaista investointeihin. Ja jos haluamme rohkaista investointeihin, meidän täytyy keskittyä yrittäjyyteen, luoda työpaikkoja, äh, keskittyä ammatilliseen koulutukseen, pätevyyksien kehittämiseen todellinen este työmarkkinoille pääsylle on pätevyyksien puute. Meillä täytyy olla aktiivinen lähestymistapa. Kysymyksenne vähimmäispalkasta, kuten jo on sanottu, ajattelemme, että se voisi olla hyvä asia. Olisi hyvä, että olisi tällainen Mm, alempi tulotaso, mutta komissiolla ei ole toimivaltuuksia tässä. Me voi tehdä mitä me voimme vain rohkaista jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vähimmäispalkka. Emme voi pakottaa siihen ja voimme käyttää erilaisia tekniikoita, joilla voitaisiin rohkaista mm, tällaisiin asioihin, mutta jäsenvaltioihin täytyy kehittää omaa tuottavuuttaan ja päättää, että ottavatko ne käyttöön vähimmäispalkan. Ja sitten kun on kyse sosiaalista indikaattoreista, niitä on työstettävä, ne on paremmin otettava mukaan makrotaloudellisen epätasapainoa koskevaan menettelyyn. Näin on tapahtunut vuotuissa kasvuselvityksessä Siinä on nyt keskitytty enemmän sosiaalisiin kysymyksiin, mutta meidän on nyt valittava rajattu määrä näitä ja asetettava kynnysarvoja, ja näin tulee tapahtumaan yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Emme pysty tekemään sitä itse, mutta se on kuitenkin työ, joka on tehtävä. Ja tärkeintä on se, että meillä on nämä kynnysarvot jotka liittyvät työllisyyteen. Köyhyyttäkin on torjuttava. Meillä on yhteiskunnallista epätasa-arvoa, meidän on sitä torjuttava. Jos katsomme epätasa-arvo- ja köyhyysanalyysejä, niin se osoittaa, että meidän on saatava ihmiset takaisin työmarkkinoille. Me saa jättää ihmisiä vaikeisiin tilanteisiin. Meidän on rohkaistava heitä aktiiviseen työelämään. Tämä on paras tapa mm, edistä, vähentää köyhyyttä ja se otetaan mukaan indikaattoreihin. Se. Sitten Pierre Moscovici. Aivan lyhyesti siitä, mitä Valdis sanoi, olen tietenkin aivan yhtä mieltä. Näin kolmen pilarin välisestä tasapainosta ei voida asettaa yhtä tärkeää kuin toista, mutta eh, on siellä yksi, joka on vähän uudempi kuin muut. Se koskee investointeja. Ja tämähän johtuu haasteesta, johon tämä komissio eurooppalaisten kanssa haluaa vastata, joka liittyy nykytilanteeseen heikko kasvu, heikko inflaatio, korkea työttömyys poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti. Tällainen tilanne on sietämätön. Oli siis eh, löydettävä avain tälle kasvun vajeelle. Ja sehän johtuu juuri investointien puutteesta. Jos katsotaan investointitasoa Euroopassa verrattuna tunnan tilanteeseen vuonna 2008, niin toteamme, että tänä vuonna äh, vuosittain äh, investoidaan 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Tämä on merkittävä riski. Äh, Eurooppa jää jälkeen suurista kumppanoista, erityisesti Yhdysvalloista. Tietenkin pidetään kiinni budjettikonsolidoinnista, pidetään kiinni rakenneuudistuksista, laajennetaan niitä ja sitten lisätään vielä tämä investointisuunnitelma reppassa rytmissä. Tämän myötä voidaan luoda johdonmukaisuutta, josta Roberto Gualtierikin alustuksessa puhui. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän, nythän on uusi kausi alkamassa. Vähän aikaa sitten vielä eurooppalaiset olivat krii, rahoituskriisin jälkeisessä vakautusvaiheessa. Nyt nämä kaikki sopeutusohjelmat, pankkiunioni, kaikki muut hankkeet, eh, jotka liittyivät eh, kriisien ratkaisuun ja vakauden palauttamiseen liittyvät. Tähän nyt olemme Euroopassa ja seuraavassa vaiheessa vakauteen on päästy, mutta nyt tarvitaan dynaamisuutta. Sitten kolmas kohta. Tahtoa kyllä löytyy, niin kuin Valdiskin sanoi, että otetaan käyttöön kaikki mahdolliset välineet mukaan lukien se, että toimitaan olemassa olevien sääntöjen puitteissa. Minä en lähde mihinkään turhin haihatteluihin. Tietenkin meillä on selkeät säännöt, että me olemme tehneet tiedonannon ensi vuodeksi koskien joustavuutta sääntöjen osalta. Yhteen niistä jo viitattiinkin. Se liittyy tähän investointisuunnitelmaan, jonka Juncker ja Katainen ovat esitelleet ne jäsenvaltiot, jotka haluavat tuoda pääomaa tähän investointirahastoon – niin sitä ei sitten huomioida velan ja alijäämän laskelmissa. Kiitoksia nyt annan puheenjohtajuuden kollegalleni niin Marita Ulskukille ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jotta voidaan siirtää tähän menettelyn ilman puhujalistaan, niin meidän on todella pidettävä kiinni aikataulusta ja pyydän kaikkia puhujia puhumaan lyhyesti. Pyydän myös komission jäseniä omaan aikansa niin, että pysytään aikarajoissa. Niin, luen tältä luettelon. Urtasan hetken. Eh, Funtulis, eh, eh, Mono Sogor, Morin Chartier, Sander. Marisa. Ole hyvä, puheenjohtajuus on sinun. Okei, okay, we'll start the second round. Aloitetaan seuraava kierros. Minut minuutti 30 sekuntia kullakin varjasittelijälle, 10 minuuttia kokonaisuudessaan komission jäsenille kysymyksiin vastaamiseen. Alfred Sant SD-ryhmästä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. 70 prosenttia Euroopan PK-yrityksistä toimivat ainoastaan kansallisilla markkinoilla. Investointiohjelmat eu tasolla eivät vaikuta niiden toimintaohjelmaan, eivät varmasti lyhyellä keskipitkällä aikavälillä. Ne tarvitsette erityisesti kansallisten markkinoiden kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta budjetin, budjetin tasapainotteinen on vienyt hallitukselta mahdollisuuksia elvyttää taloutta lyhyellä aikavälillä, joka vaikeuttaa työpaikkojen luomista pk-yrityksissä. Eikö se, mitä Euroopan tasolla sanotaan, eikö se ole ristiriidassa sen kanssa, mitä tapahtuu kansallisella tasolla? Sofia Ribeiro from EPP. EPP Ribeiro. O desafio que se coloca é de conseguirmos manter o... Kiitoksia. Haluamme säilyttää tasapainon taloudellisten ja sosiaalisten prioriteettien välillä. Ne eivät ole toisiaan ne eivät ole ristiriitaisia, vaan ne riippuvat toisistaan. Ne on myös huomioitava jäsenvaltioiden väliset erot ja alueiden väliset erot. Näissä puitteissa olemme tyytyväisiä näistä ehdotuksista mukaan lukien kolme pilaria. Meidän on kannustettava älykkäitä investointeja saatava liikkeelle yksityinen pääoma sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät lisää velkaa, rakenneuudistuksia, energiaa, infrastruktuurissa, laajakaistalla, liikenteessä, koulutuksessa, innovaatiossa, uudistuvissa energialähteissä ja energiatehokkuudessa tarvitaan edelleen. Tarvitaan budjetti vastuuta sosiaalisessa markkinatalouden ja tasapainoisen tilanteen puitteissa 1,3 miljoonaa työpaikkaa tolivenen kolmen vuoden aikana on kunnianhimoinen tavoite, mutta se on vielä riittämätön, jotta voidaan vastata näihin neille, tähän tilanteeseen, jossa on yli 24 miljoonaa työtöntä. Tämä edellyttää niveltymistä ja eri ohjelmien välillä, jossa innovaatioyrittäjyys ja uudet pätevyydet työmarkkinoilla huomioidaan. Nämä 315 miljardia, ovatko nämä riittävä summa investointeihin ja kuinka tämä suunnitelma toteutetaan huomioiden olemassa olevat sopimukset? onko tämä täydentävää investointia vai liittyvätkö nämä horisontti 2020 suunnitelmiin. Komissio on myös ilmoittanut työryhmästä. So I'll give the floor to Bernd Lucke from the ECR. Sitten Lotke tuossa meni jo puolitoista minuuttia. Herr Vorsitzender, meine Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, komission jäsenet. Minä haluaisin esittää kysymyksen herra Dombrovskiksille näistä 315 miljardista investointipaketista. Tehän suunnittelee, että tästä tulisi tällainen vipuvaikutus yksi, yhden suhde 15. Tämä tarkoittaa, että 93 prosenttia investointikustannuksista tulevat yksityisiltä investoijilta. No, yksityiset investoijat tekevät niin ainoastaan, jos ne saavat voittoa investoinnistaan saadaan voittoa, joka sitten uudelleen rahoittaa tämän investoinnin, koska investoinnit keskittyvät kriisimaihin. Tämä ei tarkoita mitään muuta kuin, että kansalaiset näissä kriisimaissa joutuvat rahoittamaan nämä investoinnit, joutuvat siis maksamaan esimerkiksi infrastruktuureista ja palveluista niin, että että tästä syntyy lisätaakkaa näille kansalaisille ensi vuosina. Sitä, mitä komissio myy lahjana kansalaisilla, on itse asiassa eräänlainen vero kansalaisille investointien rahoittamiseen. Toinen kysymys tässä yhteydessä on myös se, että komissio tekee, toimii niin ihan kuin näiden kannustimien kautta syntyisi lisäinvestointeja, mutta se ei ole mitenkään varmaa kannustimia tulee investointien kautta, mutta saattaa hyvin olla, että tässä vaan siirrytään toisista investointihankkeista tähän sellaista investointihankkeista, jotka eivät välttämättä ole kovinkaan kannattavia, niin niistä siirrytään näihin kannattavampiin, turvallisempiin investointeihin, joita komissio tukee. Seuraava kysymys, on keskittymään teidät Rava Haakin Alde. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni liittyy työssä käyviin köyhiin. Hälytysmekanismi kertoo köyhyysriskistä ja sosiaalista syrjäytymistä, joka olisi kasvanut 8,6 miljoonalla kriisin alun jälkeen jäsenvaltioiden keskeiset erot kasvavat yhä komission jäsen Taisen sanoi, että aikaisemmassa vastauksessa, että me tarvitsemme lisää sosiaaliindikaattoreita ja täytyy ottaa huomioon ja hälytysmekanismeissa puhutaan myöskin näiden indikaattoreiden käyttöönotosta. Ja ensimmäinen kysymykseni on vasta, kun puhuu täsmällisemmin näistä sosiaaliindikaattoreista. Ja toiseksi, miten nämä sosiaaliindikaattorit, miten niitä voidaan käyttää tai miten tämä prosessia voidaan käyttää työssäkäyvin köyhiin. Ja miten prosessia saadaan yksityiskohtia tai joustavuutta, jotka ottaisi omia merkittävät erot jäsenvaltioiden kesken. Toinen kysymys puututtu no, myöskin epätasapainoon. Hälytysmekanismissa puhutaan myös siitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole riittävästi, e, e, että joidenkin jäsenvaltioiden ylijäämät eivät ole riittävästi pienentyneet reaktiona talouksien uuden tasapainoin niissä talouksissa, joissa oli merkittäviä vaihtotaseen alijäämiä. Mutta sanotaan, että vaihtotaseen ylijäämät eivät aiheuta samoja haasteita kuin kestämättömät vajeet ovat osittain hyväksyttävä. Mitä te teette että tässä vaihtotaseen epätasapainojen tasoittamiseksi, missä määrin tämä on oikeutettua? Kiitos Rova Taisse, toivottavasti pystytte vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin kolmessa minuutissa. Thank you ehm, eh, Ensinnäkin herra Chant. olen iloinen voidessani sanoa, että me kyllä keskitymme pk-yrityksiin. Parlamenttikin tekee niin, koska ne ovat olleet kasvun moottori viime vuosina. 85 ehm, prosenttia uusista työpaikoista on no, pk-yritysten tuottamia ja nyt tämä luku on menossa alaspäin, joten tästä on tulossa vaikeampaa pk-yrityksille, joten meidän täytyy ratkaista heidän investointiongelmansa niin, että ne pystyvät rekrytoimaan ihmisiä. Ja eräs ongelma, joka suurilla yrityksillä ei välttämättä ole, on rahoituksen saanti koska pankit eivät lainaa ja siksi PK-yrityksillä ei ole pääsyä rahoitukseen ja niillä on vaikeuksia päästä pääomamarkkinoille. Tämä on yksi näistä indikaattoreista, joka on osa tätä meidän pieni, pienet ensin ohjelmaamme. Tämä sitten oli toinen kysymys, joka liittyi työssäkäyvien köyhyyteen ja sosiaalisiin indikaattoriin. mitä täytyy puhua lyhyesti, mutta miten siis hyödynnämme näitä? No, tämä on juuri sitä, mitä me nyt työstämme. Me haluamme tietää emme vain mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, vaan meidän täytyy ymmärtää, että jos haluamme käyttää tiettyjä sosiaalisia indikaattoreita, jos nuorisotyöttömyys on hyvin korkea, eh, yli 50 prosenttia, jos työttömyys on hyvin korkea jossain tietyllä alueella, niin sitten meillä on tällainen epätasapaino ja eh, sitä on käsiteltävä ja se on otettava huomioon ohjausjaksossa. Miten me sen teemme? No, me täytyy kehittää kynnysarvoja ja ensi kuukausina me eh, näitä työstämme. Meidän täytyy päättää näistä kynnysarvoista ja miten niitä käytämme. Ja muista indikaattoreista sitten meidän on käytettävä niitä, mutta meidän on katsottava jäsenvaltioita ja annettava jäsenvaltioille eh, tarkkoja suosituksia ja se tarkoittaa, että täytyy katsoa todellista tilannetta jokaisessa jäsenvaltiossa. Näin aiomme tehdä lähiviikkoina ja kyllä kuulemme parlamenttia tästä asiasta. Kiitos. Kahdessa minuutissa 45 sekunnissa voi sanoa paljon, niin Moskovitsi. Last question on the... 30 sekuntia tästä viimeisestä kysymyksestä koskien ylijäämän lisääntymisestä euroalueella 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2008 vuoteen 2014. On selvää, että tämä heijastelee sitä, että näissä velkajamaissa ylijäämää ei, ei ole riittävästi laskenut olematta tasapainotus ponnistelusta, mitä tämmöisten merkitsee. Se osoittaa taloudellisia puutteita, investoinnin vähäisyyttä, kysynnän vähäisyyttä, kotimaisilla markkinoilla vaikutuksia myös muille kumppaneille. Ja tähän komissio haluaa puuttua edistämällä investointeja ja tukeakseen kotimaista kysyntää ja kasvua. Tämä on tietenkin avainprioriteetti kautta linjan, mutta erityisesti näille velkojen maille. Ja Valtiisa Dombrovski Hopkinsin kanssa tästä sitten keskustelemme ne tässä on talousarviosuunnitelmia. Thank you, Madam Chair. Uh, okay. Kiitos puheenjohtaja. Keskittyneen kysymyksiä, jotka liittyvät investointipakettiin. Niitä oli useampia. Ensin Ribeiro, Riittääkö tämä 300 miljardin paketti? Annapa vähän kuvaa paketin koosta, miten se syntyy. Ja tämä motellaan myös investointisuunnitelmassa, jos me tarkastelemme kestävä investointi uraa vuosia ennen kriisiä. Se oli investointien osuus oli 20 prosenttia BKTstä. Sitten sinne osi tämän tason yläpuolelle ja nousukaudella se heijasti luultavasti että rakennusmarkkinoita jossakin maissa. Tämä ei ollut kestävää. Sen jälkeen se on tippunut merkittävästi alle kriisiä edeltävän tason, tämän 20-21 prosenttia BKTstä. Tämä kuilu on jossain 230-370 miljardia euroa. Tämä 300 miljardia, joka aluksi ilmoitettiin, niin paketin 315 miljardia on tämän vaihteluvälin puolessa välissä tällä logiikalla paketti syntyi. Lökin kysymys. Ja koska tämä investointipaketti ei ole joku kätketty kustannus tai vero kansalaisille. Which of course means that uh, uh clearly uh, the idea... Paketin idea on rajoitettu määrä julkista rahaa, jolla pyritään samaan liikkeelle suurempaa yksityinen investointi, volyymi. Ideana, että julkisella rahalla pyrimme ensimmäisen riskin absorboimiseen. Uh, I think one of the criticisms which is now being addressed uh, at... Sitten vähän kritiikkiä jota Eurooppaan on kohdistettu. Meillä on ennätysalhaiset korot useimmissa paikoissa, mutta me käytetään mahdollisuutta investoidaksemme. Vähän selvää, että investointi auttaa tavalla tai toisella, tuleepa se budjetista tai investointipaketista, vai onpa kysymys yksityisistä investoinnista, loppujen lopuksi joko maksaa investoinnista, kysymys on siitä, josko investointien hyöty, jos luomme toimivia energiamarkkinoita, tai jos investoimme energiatehokkuuteen, tai tartumme johonkin investointisektorin puutteisiin, ovatko investoinnin hyönyt suurimmat kuin kustannukset. Ja tämä investointien idea yleipäätänsä on tärkeää, että valita oikeat investointiprojektit – jotka tuovat tämän hyödyn. Ja paketin hallintaakin kiinnitetään paljon huomiota. Tähän ei puhuta poliittisesti, vaan päätökset tehdään ammattimaisesti. Merkittävässä paketista on lainanantoa PK-yrityksille. Ihan selvää, meidän täytyy perehtää tähän, tarkastella paketin hyötyä suhteessa kustannuksensa tarkoituksemme You didn't answer. Kuka kattaa näitä kustannukset, että vastaan herra Dombrovski? Very short answer. Hyvin lyhyt vastaus. Kuten sanoin, tämä on projektista kiinni, mutta loppujen lopuksi kustannukset katsotaan tavalla tai toisella julkista rahasta tai bisnesten kautta, jotka kustannushintoihin, mutta loppujen lopuksi investointien hyötyä pitäisi olla isompi kuin kustannusten. Se, tämä on investoinnin idea. Sitten kolmas kierros. Minuutti 30 sekuntia jokaiselle varjoesittelijälle. Ja kokonaisuudessaan 10 minuuttia komissiolle vastauksiin. Älkää pitäkää puheita, vaan estäkää kysymyksiä. Mikä Toa, Alde. Floor is yours. Ja, vielen Dank. Äh, niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys teille, herra Dombrovskis. Te ähm, Latviassa äh, ryhdyitte oikein äh, vaikuttavaan äh, saneerausohjelmaan. Muissa maissa tämä on vaikeampaa. Oletteko sitä mieltä, että Ranskan ja Italian on oma kohtalo otettava omiin käsiinsä ja ryhdyttävä samantyyppisiin uudistukseen? Eikö tässä ole kyse oikeudenmukaisuudestakin, että pienet valtiot ovat tässä sääntöjä noudattaneet, mutta muille tämä on erittäin vaikeaa. Ja sitten kilpailukyvystä olisin kysynyt myös liittyen epätasapainoon. Viennin ylijäämä kritisoidaan, mutta eikö ole niin, että Mm, viennin ylijäämä e, Euroopan unionissa kokonaisuudessa on tarpeen, jos haluamme päästä kasvun tielle. Ja Saksassahan on niin, että jokainen saksalainen auto, joka viedään, niin 40 prosenttia arvosta tulee EU-naapurimaista, joten tällainen Saksan tyyppinen vientivahvuus on myönteistä myös koko Euroopalle. Miten aiotte eh, viedä tämän läpi Euroopan unionissa, kun huomioitte millaisia eroja mm, komissiossa on, jotka tulevat nyt esille? Madam Tyson, starting. Okay, we'll continue with the question. Jatketaan kysymyksillä. Ollaanko me mahdollisimman tehokkaita? McIntyre, ECR. Um, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen, kun vuotossa kasvukatsauksessa EU on laitettu kestävän työpaikkaluonnin polulle. Olen erityisen iloinen nähdessäni tämän uuden sitomuksen rakenneuudistuksiin. Tämmöisen sen tai sen hyvin selkeästi ilmaisi, että uudistukset ovat välttämättömiä ja ne täytyy toteuttaa. Uudistuksia, joilla kannustetaan innovointia ja yrittäjyyttä. Ja uudistuksia, jotka vahvistavat EUn kilpailukykyä. Olen kiinnostunut lukea sille Maailmanpankin raportti Doing Business 2015, Tämä tapahtui tämän vuoden kesäkuussa. Sinne arviointiin säätelyympäristöä paikallisille yrittäjille kautta maailman. Olin tyytyväinen, kun näin, että oma maa, niin Iso-Britannia oli kakkosena Euroopan maiden joukossa. Ja on tärkeää, että jäsenvaltiot oppivat toisiltaan, että EU voi luoda kilpailukykyisen ympäristön, mikä auttaa meitä kilpailemaan myös maailmanmarkkinoilla näitä työpaikat palaavat rannoillemme. Voitteko antaa meillä jotain täsmällisiä esimerkkejä, missä uudistuksia tulee tapahtumaan ja miten? Miguel Viegas. Eh, esta análise anual do... Tämä vuotuinen kasvuselvitys Nykyisyys ei meille tuo juurikaan uutuutta, vaan lisää vanhaa. Leikataan sosiaalista puolta ja vahvistetaan taloutta ja odotetaan, että markkinat ratkaisevat kaikki meidän ongelmamme. Ja aivan kuten odotimme, kaikkia ennalleen. Eurooppa ei pääse eteenpäin. Nuoret edelleen ovat työttömiä ilman tulevaisuutta. Investointipaketista muutama kommentti. Haluaisin ensinnäkin tietää, mitä eroa on tämän paketin välillä verrattuna siihen, mikä lanseerattiin 2012 komissiosta. Silloin puhuttiin 120 miljoonasta eurosta ja silloin myös puhuttiin tästä leipien monenkertaistamisesta. Haluaisin tietää, miten on arvioitu tuota vuoden 2012 kasvusuunnitelmaa. Sitten skaalasta mittakaavasta. Minun mielestäni tämä on riittämätön. Tässä puhumme 20 prosentista investointia vähemmän viime vuosina. 3 prosenttia kolmen vuoden aikana. Tämä on liian vähän verrattuna kokemuksiin muilta maailman alueilta. Mitä sitten tulee siihen, että jäsenvaltiot voisivat osallistua tähän rahastoon, haluaisin, että minulle selitettäisiin, missä määrin jäsenvaltion investointi otetaan huomioon alijäämässä. Anteeksi, täytyy keskeyttää. Ja sitten ne on sillekin otteessa. Kiitoksia. Kasvuselvitys sehän voi olla kovin erilainen kuin todellisuus taloudessa. Meillä on pitkä aikavälin ongelmia. Nuorisotyöttömyys se on yksi suurimmista ongelmista. Erityisesti Euroopan unionin eteläiset maat, siellä teollisuus on menossa huonoon suuntaan, joka paikasta on menossa huonoon suuntaan. Siellä on tilanteita, joissa perus, ihmisten perusoikeuksia ei enää noudateta ja troikkaa etelässä määrää markkinoiden tilanteen ja huolimatta kasvuselvityksestä komissio vaatii aina vain asioita, joiden pitäisi ratkaista tämä asia. Nyt haluaisin kysyä teiltä, miten te tämän työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun todella toteutatte? Mm, jonkinlaisella muistiolla, kun Troikka kuitenkin painostaa niin, että työllistämisen kustannuksia on alennettava. Kaikkihan tukahdutetaan. Rovataisen kuulemistilaisuudessa kuulemistilaisuudessanne täällä parlamentissa te sanoitte, että sosiaaliset indikaattorit ovat eh, eh, tärkeitä, mutta nyt eh, puhutte toisin. Useat näistä indikaattoreista on otettu ehm, mukaan. Haluaisimme saada konkreettisia toimenpiteitä teiltä. Anteeksi, on keskittämään teidät. Tervetuloa tämän komission Moskovitsista, ettekö halua puhua? Otamme Tysonista niin kuin tavallisesti selvää, rouva Tyson. Ehm, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja McIntyre ja viimeinen kreikkalainen puhuja varmaankin suuntasivat kysymyksensä minulle niin tajua, mitä uudistuksia meidän olisi tehtävä ja miten meidän on käytettävä näitä. Minun mielestäni meillä on useita välineitä käytettävissämme. Meillä on 2020 tavoitteet, Eurooppa 2020 strategia. Siinä on nämä viisi suurta tavoitetta ja useita lippulaivahankkeita. Meillä on myös väliarviointi, joka pian tehdään, joten parlamentti voi osallistua myös sitä kautta menettelyyn. Mutta meillä on nämä viisi merkittävää tavoitetta, joita kohti on yhä pyrittävä. Sitten meillä on menettely, joka koskee makrotalouden epätasapainoa. Ja kun on sellainen vaikutelma, että joillakin mailla on suuria vaikeuksia, silloin on tehtävä perusteellinen tarkastelu ja siinä tarvitaan mahdollista menettelyä tai, tai maakohtaisia suosituksia, niin kuin teimme Eurooppa 2020 suunnitelmassa. Tässä palataan jäsenvaltioihin. Suuren osa uudistuksesta on toteutettava jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia. Me voimme tukea jäsenvaltioita ja osoittaa näyttää näitä lukuja ja vertailla niitä muiden maiden kanssa ja osoittaa jäsenvaltioille, missä vaikeuksia on ja auttaa he, niitä ratkaisemaan ongelmansa. Sitten meillä on investointipaketti, jos katsotaan tuota kolmatta kohtaa investointipaketissa, siinä puhutaan myös uudistuksista ja todetaan, että on katsottava, mitkä ovat esteitä investoinneille. Eikä meillä ole ainoastaan tätä 315 miljardin pakettia, on paljon muutakin. Ja paketissa puhutaan myös rakenneuudistuksesta. Sitten meillä on sisämarkkina-agenda, jota on edelleen täytäntöönpantava. Ja koko tämän komission ohjelma tukee kasvua ja työllisyyttä, sosiaalista tasa-arvoisuutta. Olen sitä mieltä, että jos esityslistamme, asialistamme katsotaan, niin sieltä löytyy paljon välineitä, joiden kautta voidaan saada aikaan tarvittavia rakenneuudistuksia joiden kautta voidaan edesauttaa työllisyyden kohentamista. Sosiaalista indikaattorista esitettiin kysymys kreikkalaisen kollegan taholta. Mielestäni olen siihen jo vastannut. Sosiaaliset indikaattorit on huomioitu koko analyysissä kautta linjan. Niihin kun kiinnitetään paljon enemmän huomiota tässä kertomuksessa kuin aikaisempina vuosina, huomioidaan paljon enemmän myös jäsenvaltioiden sosiaalinen tilanne. Komissiossa ajattelimme, että näiden sosiaalisten näitä sosiaalisia indikaattoreita pidetään täyspainoisina indikaattorina. Pitää vielä katsoa, kuinka ne integroidaan. Pitää määritellä kynnysarvoja. Tämä on hyvin tärkeää ja harjoitus alkaa tästä aika, aivan pian. Kiitos herra Dombrovski. Kiitos puheenjohtaja. Keskityn luultavasti todellisin kysymyksiin, jotka liittyvät Ranskaan ja Italian ja sitten kysymyksiä, jotka liittyvät vaihtotaseen ylijäämiin. Kuten johdantakommenteissa mainitsin, on seitsemän maata, jotka tässä ohjausjaksossa katsotaan olevan vaarassa – liittyy kasvavakaussopimukseen. Ja näissä huonommassa asemassa ovat Ranska, Italia ja Belgia. Ranska liittyen edistymiseen koskien neuvoston suosituksiin vaajeen pienentämiseksi liiallisen vajeen menettelyn kautta Italia julkisen sektorin velan kestävyyden suhteen. Mutta kuten sanoin, komissio on saanut kirjeen kaikilta näiltä kolmelta maalta liittyen niiden sitoutumiseen rakenneuudistuksiin ja välttämättömiin budjettitoimiin äh, no, ongelmien ratkaisemiseen. Komissio on antanut lisäaikaa kevääseen. ja voimme arvioida noiden jäsenmaiden edistymistä datan pohjalta. Koska tätä vuotta on vielä kolme kuukautta jäljellä. Ja komissio palaa kysymykseen keväällä selvästi. Kaikki politiikan vaihtoehdot ovat, vaihtoehdot ovat avoimina, avoimina. Saamme kuitenkin lisädataa ja analyysiä. Tämä tulee makrotaloudellisesta analyysistä, joka koskee näiden maiden syvällistä analyysiä. Ja sitten sen ylijäämää kysymys. Mainitsitte myöskin EUn. EUlla on sen ylijäämää, joka on myönteinen uutinen. Mainitsitte Saksan. Saksa on todennäköisesti se valtio, jonka panos on suurin EUn vaihtotaseen ylijäämään. Makrotalouden hallintamekanismin osana kertomuksessa meillä on nämä indikaattorit ja kynnysarvot. Ja tässä tapauksessa vaihtotasot ylijäämien suhteessa on 6 prosenttia kolmen vuoden keskiarvona, jos maa ylittää tämän määrän. Voimme tarkastella asiaa syvällisemmin. Komissio tekee syvällisen arvion Saksasta vaihtotase ylijäämästä. Se saattaa tarkoittaa kahta asiaa. Myönteisesti se tarkoittaa maan kilpailukykyä kielteisesti heikkoa kotimaista kysyntää ja investointia. Joten komissio tekee syvän arvion ja, ja sitten yksityiskohtaisemman analyysin. Thank you, uh, Mr. Moscovici. Oui, je voudrais d'abord... Euh, Haluaisin ensinnäkin rauhoittaa herra Töreriä ehkä tulkkau tapauksessa minut ymmärrettiin väärin, mutta ei, ei komissiossa ole tällaista ajatusta. Päätökset, jotka olemme tehneet, on tehty yhdessä ja täysin yhteisymmärryksessä. Siinä ei ole ollut mitään epäröintiä, koska me molemmat ajattelemme, että meidän on pidettävä kiinni säännöistä, näin olemme tehneet. Meidän on otettava huomioon eri maiden tilanteet, näinkin olemme tehneet ja meidän on säilytettävä paine päällä. Näinkin olemme tehneet. Ei meillä ole sellaista vaikutelmaa, että olemme jotenkin hellittäneet millään lailla. Joten olemme tässä ottaneet huomioon tehdyt rakenne uudistukset ja ne uudistukset, jotka vielä on tehtävä Italian, Belgian ja Ranskan osalta. Kolme pääministeriä ovat ottaneet yht, lähettäneet kirjeitä komission puheenjohtajalle ja siellä on myös aikataulutettu te, koska asia käsitellään hallituksessa, parlamentissa ja kuinka osoitetaan uudistusten vaikutukset kasvuun. Joten tästä aiheesta ei kyllä löydy mitään säröjä komissiosta, vaan toivomme täysin johdonmukaisesti siitä, mitä Viegas sanoi jos nyt vertailisin, mitä on tehty vuonna 2012, mistä nyt on päätetty. Itse asiassa minun mielestäni nyt pitäisi täsmällisesti arvioitava 2012 suun suunnitelma, joka ei ole aivan täysin tehty. Se, se ei ollut niin täydellinen epäonnistuminen kuin jotkut ovat esittäneet. Esimerkiksi Euroopan investointipankin toiminnat, siellä on lisätty luotonantoa 50 prosentilla. No, tämä pätee myös Euroopan investointirahastoon tietyt mekanismit eivät kuitenkaan yhtä hyvin toimineet kuin olisi pitänyt. Esimerkiksi nämä hanke velkakirjat, jotka jäävät kokeelliseen vaiheeseen, joka nyt ei tietenkään ole toivottavaa, vaan toivottavaa on, että päästään myös toiminnalliseen vaiheeseen. Nyt olisi nopeasti tehtävät päätöksiä ja panoa tässä uudessa suunnitelmassa, kun 315 miljardia kolmessa vuodessa on enemmän kuin 150 ja puolessa vuodessa. Nämä on saatava liikkeelle ja on luotava asianmukaiset rakenteet eip ja kohdennettava investoinnit niin, että sitä kautta saadaan luotua uutta tulevaisuutta ja mm, mm, investoida teknologiaan, digitaaliseen markkinaan, energiaan, liikenteeseen ja kaikkeen tietotalouteen. Ja uskon, että näillä tulee olemaan hyvin merkittävä, paljon merkittävämpi vaikutus kasvuun kuin aikaisemmin huomioiden myös tämä nopeus ja kohdentaminen. Fourth round and... Nyt neljäs kierros ja minuutin kysymykset. Yhdeksän minuuttia vastauksiin. Nashatia. No, EPP. Merci. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Meillä on paljon puhuttu vakaudesta ja dynamiikasta. Meillä on kolme kysymystä komission jäsenille, jotka ovat täällä paikalla. Ensiksi, oletteko integroineet innostuksinne työllisyyden kehittymiseen, koska tiedämme, että tästä 20-20 prosenttia prosenttia työpaikasta, joissa ammattitaito on vähäistä, tulevat katsomaan, että 15 prosenttia työpaikkoja, joissa on korkeammat pätevyys lisää. Näettekö te, että tilanne muuttuu vai pysyykö se ennallaan? Tänne liittyy naisiin, on johdettu työpaikalta, työstä kriisin aikana. Mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta nämä työntekijät, jotka ovat jättäneet tytöt vastaan tahtoa, niin erityisesti naiset liittyen heidän alaisen palkkaan ja äh, hauraisiin työsuhteeseen. Ja sitten nuoret. Euroopan sosiaalinen sopimus. Oletteko te ajaneet tämä minkälaisia vaikutuksia Euroopan sosiaalirahastolla on nuorten paalussa työhön kestävällä tavalla? Kiitos. Mr. Urtasun from the Greens. Urtasun, Ruotsi. Kiitoksia. On sellainen vaikutelma, että tämä vuotuinen kasvuselvitys on e, esitelty ottamatta laisinkaan huomioon hyvin kielteistä taloudellista tilannetta, jossa Euroopassa olemme. Komissio aikoo jatkaa uudistusta ja velan vähentämistä, mikä haittaa kasvua ja investointipankkia paketti. Eh, on suuria epäilyksiä siitä, toimiiko se vai ei, mutta minulla on kaksi kysymys näistä asioista, joista tiedämme, mihin on kielteinen vaikutus, nimittäin rakenneuudistukset ja eh, velan vähentäminen. Eh, jotkut näistä uudistuksista, joita jäsenvaltiossa tehdään, ovat jo vaikuttaneet kysyntään ja ovat uhka taantumalle. OECD on näin esimerkiksi syyskuussa sanonut. Joten ensimmäinen kysymykseni on, onko komissio tehnyt minkäänlaista arviota siitä kielteistä vaikutuksesta, joka joillakin työmarkkinauudistuksilla on ollut ja palkkojen alentamisilla. Ja toinen kysymys on komission jäsen Moskovicille. Äh, kuulemisenne aikana sanoitte, että te ette äh, ole sitä mieltä, että olemme hyvin äh, vaikeassa taantumassa ja siksi meidän ei tarvitse käyttää joustavuutta. No millainen skenaario komission mielestä pitäisi sitten olla? Milloin komissio on mielestä olemme hyvin vaikeassa taloudellisessa taantumassa? Ja mielelläni kuulisin komission jäsen Moskovicilta siitä, että meille annetaan tiedonanto siitä, miten joustavuutta käytetään, mutta haluaisin tietää, keskittyisi komissio myös enemmän siihen, miten rakenteellinen epätasapaino lasketaan, koska tällä hetkellä me emme oikein tiedä, mitä se tehdään. Rodriguez. Um, I consider that... Hyvää huomenta. Huomaan, että on vuotuinen selvitys, Kertomus on parantanut tilannetta tarjontapuolella. Ensimmäistä kertaa on tunnustettu, että tarjontapuolella kysymyksessä ei ole ainoastaan uudistukset, vaan myös investoinnit ja erityisesti investoinnit. Tämä on edistystä, vaikka näinkin, että paljon on vielä keskusteltava siitä, kuinka investointien pitäisi toimia uudistusten kanssa, mutta uskon, että kokonaisvaltaisesti tässä on parannusta kysynnän osalta. Komissio edelleen aliarvioi kysynnän puutetta ja erityisesti kysynnän puutteen takana Euroopassa meillä on yhä kasvavaa eriarvoisuutta jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä. Ja tämä, jo, tämä johtaa siihen, että kysyntä laskee. Meidän on analysoitava tilanteen syitä, ja nehän liittyvät palkkapolitiikkaan, verotuspolitiikkaan ja hyvin erilaisiin investointiehtoihin myös. Investointisuunnitelma on nyt pöydällä, mutta sillä pitäisi pyrkiä puuttumaan myös, myös näin erilaisiin olosuhteisiin, jotka määrittelevät investointimahdollisuuksia yksityisellä ja julkisella sektorilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys komission jäsen Tysonille. Te puhuitte uskottavuudesta ja työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelusta. Me vihreät olemme sitä mieltä, että ei pelkästään työmarkkinaosapuolia ja kansallisia parlamentteja pitäisi ottaa mukaan enemmän ohjausjakson, vaan erityisesti kansalaisyhteiskunta, niin kuin komissio viime kaudella usean otteeseen ilmoitti ja Strasbourgissakin päätimme tästä päätöslausuman muodossa EUn kansalaiset e, eivät saa nähdä meitä ainoastaan neoliberaalien rakennemuutosten e, toteuttajina, vaan heidän pitää päästä osallistumaan rakennemuutosten tekemiseen, koska käytännössä näillä rakennemuutoksilla on e, hyvin kielteisiä vaikutusta kansalaisten elämään, esimerkiksi työmarkkinoiden jouston lisääminen ja myöskin palkkojen ja eläkkeiden leikkaukset, jotka jo monissa maissa olivat Troikan toiminnan seurausta. Miten varmistatte siis sen, että nämä suuntaviivat, joista olette usein puhuneet, eh, siitä, että kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan ohjausjakseen, toteutetaan ja millaisia määrärahoja annatte sille? Ja nyt Rova voorzitter. Um, voorzitter. Kiitos. Minä pyrin vastaamaan nopeasti, lyhyesti, kuten pyydettiin rouva Rauha koulutus on aito ongelma. Ihmisten, joiden ammattitaito on alhainen, joutuvat ensiksi pois työmarkkinoilta. Täytyy pitää huolta siitä, että nuoret amarit ihmiset pysyvät työ, työssä. Ja sosiaalirahastoa voidaan käyttää nuorisoaloitteeseen, jolla tästä taistellaan nuorten työllisyyden puolesta. Sitä voidaan käyttää ammattikoulutuksen ja taitojen lisäämiseksi, mikä on erittäin tärkeää. Ja investointipaketissa puhutaan koulutuksesta ja painotetaan ammattikoulutusta, mikä on erittäin tärkeää. Komissio kokonaisuudessaan pitää tätä tärkeänä. Mitä seurantaan tulee, tiedämme mitä menneisyydessä on tapahtunut. Eilen Pariisissa oli harjoitus, joka koski Ranskassa sosiaalirahastoon pörttäviä ihmisiä. Ja painotin, että ei pidä annostaa projekteja, jotka tulosta mitattavia. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että tulokset saavat jatkoin ja seurantaa, ja nuorisoaloite on osa tätä. Meidän täytyy painottaa sitä, että nuoret saavat koulutusta, harjoittelupaikkoja, mutta täytyy jatkaa seurantaa ja pitää huolta sitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, mutta emme tiedä, onko ohjelma menestys vai ei. Ja sitten lyhyesti palkkakehityksestä ja ne vaikutus kasvuun. Kaikille on selvää, että meidän täytyy tarkastella asiaa maittain. Meillä täytyy olla tasapaino kotimaisen kysymään kilpailukyvyn ja palkkatasen kesken ja tottavuuttakin täytyy mitata. Tämä on punainen lanka koko kertomuksessa. Meidän täytyy myös pitää huolta siitä, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ja työmarkkinaosapuolet ovat mukana. Ja täytyy ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan. Tämä aikomuksemme. Mutta voin pakottaa teille, että tähän perimme. Herra Dombrovskis. Uh, yes, um, uh, thank you, Madam So, <clears throat> I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Keskityn kahteen kysymykseen. Ensinnäkin Urtasonin kysymys liittyen nopeaan velan leikkuus vähentämiseen. Haluaisin vain toistaa sitä, mitä jo sanottiin, vajenleikkaus, mitä sanottiin tämän, äh, että tänä vuonna ja ensi vuonna äh, odotamme neutraalia äh, tilannetta, ei ole siis kasvua eikä varsinaista taantumakaan. Tämä ei koske kaikkia jäsenvaltioita ja niitä, jotka ovat tässä mm, liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä, mutta odotamme tällaista neutraalia Ähm, finanssipoliittista tilannetta ja tämä on varsin uusi äh, kehityssuunta. Sitten odotamme, että budjettivaje äh, menee 2,6 prosentista BKT 2,4 prosenttiin ja tämä ei tapahdu, koska ähm, meillä äh, on säästetty 0,2 prosenttia BKT, vaan koska meillä on talouskasvu, Joten jotain uutta kehitystä tässä on. Sitten haluaisin vastata Vauanan kysymykseen liittyen yhteiskunnan osallistuminen sen tähän yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Tässä tämä me nyt työstämme, kun virtaviivaistamme ohjausjaksoa, haluamme vahvistaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa ja linjassa tämän kanssa myöskin vahvistaa eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten roolia, kun valmistellaan vuotuista kasvuselvitystä ja kansallisten ammattiliittojen ja työmarkkinaosapuolten osallistumista ennen kuin valmistellaan maakohtaisia suosituksia. Aiomme tehdä myös jonkinlaisia muokkauksia ohjausjakson kalenteriin, jotta voidaan varmistaa, että ammattiyhdistys yrityksiä, mutta myös hallituksia, parlamentteja, Euroopan parlamenttia kuullaan paremmin. Se, mitä me nyt tässä teemme, on, että työskentelemme sen parissa, miten voitaisiin eri sidosryhmät paremmin ottaa mukaan eurooppalaisen johjausjaksoon ja tällä tavoin saadaan myös näiden sidosryhmien osallistumista aikaan. You get the last word. Moskovitsi, saat viimeisen sanan. No niin, herra Urtasunin kysymykseen vastaisin. Sanoin kuulemistilaisuudessakin, että en usko, että Euroopan syvässä kriisissä. Nyt olemme palaamassa kasvuun. Kasvu on vielä hyvin heikkoa ja liian heikkoa. Taloustilanne tällaisena on liian vähän kasvua, liian vähän inflaatio, liikaa työttömyyttä. Tämä tietenkin luo mm, olosuhteet poliittiselle sosiaaliselle kriisille, niin kuin nähtiin eurovaaleissakin tästä syystä puheenjohtaja, kun Juncker määritteli tämän komission tällaiseksi viimeisen mahdollisuuden komissioksi. En haluaisi vaikuttaa herralta, jonka mielestä kaikki sujuu hyvin. En ollenkaan ole sitä mieltä, mutta se mikä kylläkin pitää paikkansa ja joka sanoen ja josta pidän kiinni edelleen, niin se, että olemme tässä tilanteessa ei tarkoita, että meidän pitäisi luopua julkisen talouden vakauttamisesta ja alijäämän purkamisesta ja verkaantumisesta tietenkin tämä merkitsee liikkumavaran supistumista myös vir- julkiselta sektorilta. Alijäämä on nyt vähentymisessä. Euroopassa vakauttaminen julkisen talouden alalla tulee hilja, hiljentymään monissa maissa, koska sopeutusta on jo tehty, ja ne, jotka eivät ole vielä näin tehteen, tehneet, niiden on jatkettava tätä työtä. Ja tämän tyyppisiä päätöksiä komissio teki perjantaina. Haluaisin tähän vielä lisätä kaksi asiaa. Ensinnäkin sanoin ja sanon taas kerran, että säännöt eivät ole ollenkaan tyhmiä. Ne tarjoavat tiettyä joustavuutta, jota aiomme hyödyntää – tiedon annossamme, jonka Valdis Dombrovskis ja minä esittelemme tammikuun alussa. Ja siinä kerrotaan, millaista joustavuutta voidaan käyttää vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa. Ja sitten vielä asia, jonka haluaisin lisätä, että tästä puuttuu yksi ulottuvuus tästä talouspolitiikasta, jota tähän asti on toteutettu. Se ehkä liittyy aikaisempaan vaiheeseen, joka varmastikin ja mahdollisesti liittyy muihin puutteisiin. Investoinnit olivat liian heikkoja se tällä hetkellä rasittaa Eurooppaa eh, verrattuna muihin tärkeimpiin kumppaneihin. Ja siksi viime keskiviikkona esitelty eh, suunnitelma esiteltiin ja sillä pyritään tähän asiaan löytämään ratkaisu. Kiitos kaikki. Olen pahoillani niin niille kymmenelle, jotka haluaisivat, ja sitä kymmen, kysymyksen eivätkä siihen pystyneet nyt. Meillä on varmasti tällaisia tapahtumia lisää ja mahdollisuuksia esittää kysymyksiä ja saada vastauksia näiltä kolmelta komission jäseniltä. Kiitän kaikkia panoksestaan. Ja kuten komission jäsen Moskovitsi lopuksi totesi, me olemme yhä kriisissä, mutta toivoa ja mahdollisuuksia on edessä. Paljon kiitoksia. Well, I have to leave this meeting because... Joudun lähtemään tästä kokouksesta, koska minulla on TTIP-kuuleminen toisessa kokouksessa. Kymmenen ei saanut mahdollisuutta, mutta te ette ole pohjalistalla. Te ette ole pohjalistalla. Kiitos.